hyväksyttyinä. Päinvastaisessa tapauksessa niistä äänestetään. Suositukset löytyvät täysistunnon verkkosivuilta. Ja nyt mennään esityslistaan. Puheenjohtajakokouksen työjärjestyksestä 49 artiklan mukaisesti ensimmäinen helmikuuta hyväksymä lopullinen esityslista luonnos on jaettu. Ja kuultuani poliittisia ryhmiä haluaisin esittää täysistunnolle seuraavaa muutosta lopulliseen esityslistaluonnokseen keskiviikolle. Edustaja Ignacio Goraon mietintö. Ajoneuvorekisteritietoja koskeva automaattisen tiedonvaihdon aloittaminen Portugalin kanssa lisätään äänestyksiin keskiviikkona. Vastustaako kukaan? Hyvä. Sitten tämä muutos on hyväksytty. ENF on pyytänyt, että torstaille 8. helmikuuta tai ensimmäinen maaliskuuta lykätään Hybnerin ja Silva Pereiren eh, eh, mietinnöt, jotka liittyvät Euroopan parlamentin kokoonpanoon, jotta jäsenillä olisi mahdollisuus osallistua kollega Eduard Ferrandin hautajaisiin. Annan puheenvuoron edustaja Nikola Beille, jotta hän voi esittää pyynnön ryhmänsä nimissä. Euh, monsieur le président merci tout d'abord. kiitos. kiitos herra puhemies. Kiitos alussa esittämistänne lämpimistä sanoista. Me, meitä liikuttavat nuo sanat, joita te löysitte ja jotka saatoitte osoittaa myöskin hänen edesmenen edustajan vaimolle ja lapselle. Kiitos myös muistohetkestä. Hyväksymme pienen muut, pientä muutosta esityksestä on niin, että keskiviikko suunniteltu äänestys, joka koskee hybridin ja Sula mietintöjä ja parlamentin kokoonpanoa Euroopan parlamentin vaalien jälkeen joko siirrettäisiin torstaille tällä istuntojaksolla tai siirrettäisiin Brysselin istuntoon ensimmäinen maaliskuuta, jos monia ryhmän edustajia ei voi olla yhden ryhmän ei olla paikalla, niin silloin se, se tuo käytösti vaikuttaisi siihen, mikä on äänestystulos. Esitämme teille tämän ehdotuksen. Jos annatte meille hiukan aikaa, herra puhemies, haluaisin vielä sanoa herra Charnetskista sen, että en suinkaan ole niin yhtä mieltä näistä näkemyksistä, joita Ratsanetski esitti, mutta tämä on tapahtunut vilkkaan väittelyn puitteissa, joten ei voi olla samanaikaisesti sekä tuomari ja osapuoli asiassa. Ja kun puheenjohtaja kokouksessa on lähestulkoon pelkästään hänen ryhmänsä vastustajia. Häntä voida tässä syystä ryhdyttyä äh, esittämään vastuusen ja siirtämään vastoin demokratian periaatteita. Demokratia äh, kunnioittaa enemmistöpäätöksiä. Meillä oli hyvin äh, laaja keskustelu tästä ja pitää sitten oman tunnon mukaan päättää, kuka puhuu edustaja B ehdotusta vastaan. Olkaa hyvä we should say that... Euroopan parlamentin kantahan oli varsin selvä. Tulee siihen, kuinka suhtaudumme siihen, mitä Ratiklaarilla tapahtui. Mutta tähän liittyy eräs toinen asia ja kaksi tärkeää mietintöä, joihin liittyen on tehty paljon töitä ja joiden suhteen tarvitaan selkeä kanta ja selkeä äänestystulos. Ja tämä liittyy siis keskiviikkoon eh, SD-ryhmä eh, ei hyväksy sitä, että äänestystä lykätään, vaan se tulisi järjestää keskiviikkona. Lykkäys olisi suuri virhe, koska on erittäin tärkeää, että parlamentti ottaa selvän kannan tähän asiaan ennen kuin johtajat kokoontuvat tätä samaa asiaa tarkastelemaan. Totta kai olemme pahoillamme kollegamme puolesta, mutta tämän vuoksi näin tärkeän mietinnön äänestystä ei kuitenkaan tulisi siirtää. Metto ai voti. Äänestämme ENF-ryhmän ehdotuksesta, jonka mukaan pyydetään, että siirretään eh, keskiviikolta torstaille eh, tai maaliskuun ensimmäiselle päivälle äänestys Hybner ja Pereiran mietinnöstä Euroopan parlamentin kokoonpano, jotta jäsenet voivat osallistua edustaja Ferronin hautajaisiin. Kuka kannattaa edustaja Ben ehdotusta? Kuka vastustaa? Tyhjää. Esityslistaa ei ole tältä osin muutettu. Ja nyt menemme edustaja Fernandesin mietintöön Euroopan keskuspankin vuosikertomus. Minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi Euroopan keskuspankin puheenjohtaja Mario Draghi. Ja ennen kuin annan hänelle puheenvuoron, pyytäisin, että ne parlamentin jäsenet, jotka eivät halua salissa olla, niin lähtevät tältä salista mahdollisimman pian.